esityksestä komissiolle, eli naisten ympärileikkauksen täydellinen kieltäminen. Haluaisin antaa puheenvuoron nyt Karsia Peresille, joka on tämän kysymyksen kirjoittaja. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Naisten ympärileikkaus on kansainvälisesti määritelty naisten ja last, tyttölasten ihmisoikeuksien valtavaksi loukkaukseksi ja naisen syrjinnän pahimmaksi ilmentymäksi. Tämä myös loukkaa lasten oikeuksia, samoin kuin oikeutta terveyteen, turvallisuutta ja fyysistä koskemattomuutta kymmenet tuhannet naiset maailmassa kärsivät tämän käytön, tästä käytännöstä. YK on hyväksynyt päätöslauselman vähentääkseen naisten ympärileikkausta. Ja siinä pyydetään jäsenvaltioita kehittämään strategioita, jotka ennaltaehkäisisivät tätä käytäntöä. Ja tässä välitettäisiin tietoa lääkäreille, paikallisille, hallinnon edustajille ja uskonnollisille johtajille siitä, että he osaisivat kertoa naisille ja tytöille, minkälaisia vaaroja naisten ympärileikkauksesta on. Ja minä tässä Khalid Diallon sanoja käyttäisin. Hän puoltaa naisten oikeuksia. Hän sanoi, että ei koskaan unohtaisi tuota päivää. Minä olin 12 vuotta, siskoni 10 vuotta ja olimme vanhempiemme kotona ja aamulla aikaisin lähdimme isäni siskon luokseni täti tätini luokse ja minä en osannut epäillä yhtään mitään. Tätini vei minut kylpyhuoneeseen ja hän ja monta muuta naista ottivat minut kiinni ja, ja ö, vetivät jalkani erilleen. Minä huusin ja kiljuin ja minut leikattiin, verta valui joka suuntaan. Minulle tätini sanoi, että ei saa itkeä, se on suuri häpeä. Nyt sinä olet nainen, etkä voi, enää, etkä voi itkeä. Ja tämän jälkeen äitini tuli minua katsomaan. Hän itki, mutta ei hänkään voinut tehdä yhtään mitään. Isän perheellä on Afrikassa oikeus naisiin ja tyttöjen äh, leikkauksiin. Tämä on tosi tarina ja monet, monet naiset koko maailmassa, myös Euroopassa joutuvat kärsimään tällaisesta väkivallasta naisten ympärileikkauskäytäntö jatkuu myös kotimaan ulkopuolelta, myös täällä Euroopan unionissa. Euroopan unionin sukupuolten välisen tasa-arvon virasto on ilmoittanut, että vähintään 13 maassa Euroopan unionin jäsenmaista harjoitetaan myös naisten ympärileikkausta. Ja komissio on antanut tiedon annon vuonna 2013 naisten ympärileikkauksen ehkäisemisestä ja siitä, että tämä mm, ympärileikkauskäytäntö käyttökiellet eh, pyrittäisiin kitkemään kokonaan. Ja minä haluaisinkin nyt kysyä komissiolta, minkälaisiin toimiin on ryhdytty ja minkälaisia eh, indikaattoreita on olemassa siitä, miten lainsäädäntöä on ryhdytty toteuttamaan ja miten jäsenvaltiot ottavat asian huomioon suhteissa kolmansiin maihin ja miten tämä on täytäntöön pantu eh, oikeus, oikeudellisessa yhteistyössä kolmansien valtioiden kanssa. Ja meidänkin me täytyy esittää, hu, kiinnittää huomiota myös siihen, minkälaisiin konkreettisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä voidakseen turvapaikanhakijoita suojata naisten ympärileikkaukselta. Meillähän on olemassa myös turvapaikkamenettelyyn liittyvä direktiivi, joka käsittelee tätä asiaa. Ja tahtoisinkin kysyä, minkälaisiin konkreettisiin toimiin oikeastaan on ryhdytty ja minkälaisiin toimiin on unioni on ryhtynyt myös kansainvälisellä tasolla jos asiaa ei nyt ryhdytä vakavasti kitkemään, niin me emme pääse puusta pitkälle. Tämä käytäntö sekä fyysisesti että psykologisesti vahingoittaa naisia ja tyttöjä koko, yh, koko yhteisössä. Meidän täytyy myös muistaa julkisten viranomaisten ja myös kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö tässä kysymyksessä jotta voidaan todellakin tämä väkivaltainen julma käytäntö kitkeä 2000-luvun Euroopasta ja 2000-luvun maailmasta aina vedotaan perinteisiin ja kulttuureihin, mutta ne eivät saa kuitenkaan ihmisoikeuksia polkea. Kiitokset. Ja Peres, la Kiitoksia. Seuraavaksi Jurova, olkaa hyvä. Uh, I want to thank the parliament. Puhemies, haluan kiittää parlamenttia ja erityisesti edustaja Karsia Peresiä teidän er, er, ponnisteluistanne pyrkiä eroon naisten sukuelinten silpomisperinteestä. Komissio ja ulkoasiain virasto nimenomaan pyrkii juuri tähän asiaan puuttumaan 2013 marraskuussa julkaisemallaan tiedonannolla komissio vakaasti vahvistaa kantansa, vastustavan kantansa kaikkiin naisiin kohdistuviin väkivallan tekoihin, sukuelinten silpominen mukaan lukien. Se rikkoo ja polkee heidän <clears throat> ihmisoikeuksiaan ja lasten oikeuksia. Se loukkaa naisten ja tyttöjen fyysistä koskemattomuutta, saattaa aiheuttaa pitkäaikaista haittaa ja vaaraa heidän terveydelleen ja jopa pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan nyt, äh, nyt, äh, nykyään, nyttemmin komissio yhteensä ulkosuhdehallinnon kanssa äh, pyrkii seuraamaan, mitä tiedonannon jälkeen tällä saralla on tapahtunut. Vallistus on kaikkein tärkeintä. Arviot osoittavat, että jopa 125 miljoonaa uhria saattaa pitkin maailmaa löytyä tästä tämän teon jäljiltä ja Euroopan unionissa satoja tuhansia niin ikään. Meidän on hyvin vähän luotettavaa tietoa siitä, että miten, missä ja kenen toimesta näitä ympärileikkauksia tehdään. Sen vuoksi tiedon lisääminen ja päivittäminen on yksi painopisteistämme yhdessä Euroopan tasa-arvoinstituutin kanssa olemme kehittämässä yhteistä metodologiaa ja indikaattoreita, joilla voidaan arvoida, arvioida luotettavasti eri valtioissa tapahtu, tapahtuvaa naisten sukuelinten silpomista. Me haluamme lisäksi selvittää, miksi joko jatketaan tai sitten luovutaan tästä käytännöstä Euroopan unionin maahanmuuttajayhteisön keskuudessa. Näin kykenemme kenties luomaan tehokkaan strategian tämän koko käytännön lopettamiseksi. Se, mitä me aiemmin tehdä ehkäisyn saralla siitä seuraavaksi ensinnäkin meidän pitää yhte, saada yhteiskunnallinen ajattelu muuttumaan tällaiset äh, äh, lyhytaikaiset toimenpiteet eivät äh, riitä. Siksi komissio jatkaa ruohonjuuritason valitustyötä ja ihan niissä yhteisöissä, joissa sitten naisten sukuelinten silpomista harjoitetaan sekä EUn, EUn rajojen sisällä että ollaankin ulkomailla tässä on, tähän hankkeeseen on suunnattu nyt 4,5 miljoonaa euroa moni, moni, moni, monikansallisten toimien toteuttamiseksi niin, että Euroopan unionin nämä vahingollisi havaitut toimet voitaisiin kitkeä. Me rahoitamme parhaillaan tällaisia kansalaisyhteisöhankkeita, joilla nimenomaan tätä näisten ympäristöleikkausta pyritään suitsimaan. Tässä on tarkoitus päästä kokonaan irti näistä hankkeista. Näiden projektien myötä pyritään vaikuttamaan asujamistoon niin, että että tätä ei enää jatketa luomalla tällaisen suojelun ympäristön naisten oikeuksien ylläpitämisellä. Euroopan parlamentin tuella luomme tällaisen internetfoorumin, jossa alan ammattilaiset voivat ottaa yhteyttä, toinen pitää yhteyttä toisiinsa ja myöskin sitten ylläpitää yhteyksiä tämän, tämän käytännön uhreiksi joutuvien kanssa. Tästä kiitokset myöskin sitten äh, äh, tiedonanto, jossa eu maat äh, saavat ohjeita lastensuojelujärjestelmien kehittämiseksi, sisältävät myöskin sitten elementtejä näistä ympärileikkaustapahtumista. Tämä, miten siis turvaamme Suomen uhreja. Tämä on kohta vuoden lopulla astumassa, astumassa voimaan. Ja tämän tarkoituksen on tarjota sitten hyvin toimivat ammattilais, ammattilaisen ja asiantuntijan palvelut sellaisissa tapauksissa, kun on havaittu tällä, tätä harjoitettavan rikostutkinnan kautta, jotka sitten, joiden on määrä johtaa oikeudenkäynteihin ja tuomioihin. Tuoreimmat direktiivihankkeiden taustalla olevat kuulemiset tapahtui, tuoreen tapahtui 6. kuudes kuudes päivä äh, helmikuuta, joka oli tämän naisten ympärileikkausten vastainen toimipäivä. Komissio levitti äh, tästä äh, valistusmateriaalia, koulutusmateriaalia tälle näille alan toimijoille, eli siis ammatti, se lääkärin ammatissa toimi Ville. Sitten hiukan tämän työmme ulkopuolista ulottuvuuksista. Oikeuden turvaaminen, naisten oikeuksien turvaaminen ja oikeus olla kärsimättä perinteisistä haitallisista tavoista on niin ikään rakennettu tiukkas, tiukasti osaksi Euroopan unionin ulkosuhdehallintoa ja sen naisten asioihin keskittyvää toimintaa tarkoitus on käyttää poliittista ja, ja ihmisoikeusvuoropuheluja puhelua hallitusten kanssa, jossa pidetään aina esille sitten naisten oikeuksia ja naisten terveyskysymyksiä. Ja toisekseen kannatamme ja tuemme tällaista lobbaus- ja valistushankkeita, missä tarko- minkä tarkoituksena on sitten luoda riittäviä kansallisia toimenpiteitä tämän asian kitkemiseksi, niin ikään tuemme kapasiteettia vahvistavia toimenpiteitä valtion hallinnossa ja lääkärikunnassa ja kaikkialla yhteiskunnan eri kerroksissa. Kerran vuodessa järjestetään tällainen sukupuolikohdentunut erityiskoulutus, jota ulko, ulkosuhdehallinto järjestää henkilökunnalleen yhteistyössä sitten Euroopan komission ja parlamentin kanssa se tapahtuu sitten EUn erilaisissa pää, näissä toimipisteissä ja eri missioiden yhteydessä. 2012 vuodesta lähtien Amnesty International on, on saanut pyynnön esittää omat hankkeensa tämän järkyttävän käytännön lopettamiseksi. Kiitos. Seuraavaksi alamme käsitellä puhujalistaa ensinnäkin EPP-ryhmästä Le Grip. Si, madame euh, la présidente. Kiitos puhemies. Kansainvälisen ähm, naisten äh, ympärileikkauksen ja sukuelinten silpomisen täydellisen kieltämisen päivänä kiinnittäisin huomiota juuri tähän järkyttävän väkivallan kieltämiseen. Tämä skandaali täytyy saada loppumaan kaikkialla maailmassa. Kyse on kolmesta miljoonasta naisesta ja hyvinkin pienistä tytöistä ympäri maailman vuoden aikana, jotka joutuvat kärsimään tästä kauheasta kidutuksesta, ja jota toteutetaan ikään kuin perinteen vuoksi uskonnollisista ja kulttuurisista syistä. Myös unionin alueellakin noin noin puoli miljoonaa naista ja lasta joutuu kärsimään tästä järkyttävästä eh, käytännöstä. Puolueeni on iloinen siitä, että komissio on toteuttanut tällaisen toimintasuunnitelman vuonna 2013, mutta olemme pahoillamme siitä, että tämä toimintasuunnitelma jonka ehdotukset ovat hyvin kunnianhimoisia, eivät kuitenkaan ole saaneet seurakseen kovinkaan täsmällistä aikataulua, eikä siinä myöskään ole esitetty konkreettisia käytännön ja toimia tehokkaasti torjuaksemme yhdessä tätä käytäntöä hyvä komission jäsen, kiitos näistä konkreettisista esityksistä ja myös konkreettisista sitoumuksien osoittamisesta ja tästä luettelosta, jonka äsken meille esititte. Hyvään suuntaan ollaan menossa ja vastataan näissä ehdotuksissa suullisen kysymyksemme varsinaisiin tavoitteisiin. Näin haluamme päästä pidemmälle ja myös todellakin saada seuraavan tiekartan Eli emme voi tässä nyt odotella taas vuotta ryhtyäksemme tätä asiaa käsittelemään. Me seuraamme tilannetta tarkasti. Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaalidemokraattien puolesta Areena, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komissaarille tästä koko joukosta toimia, joita komissio voisi toteuttaa. Tämä on aika äh, mit, kattava luettelo. Siinä käsitellään muun muassa terveydenhuollon saatavuutta, nuorten tyttöjen ja nuorten naisten suojelua, sellaisten, jotka hakevat turvapaikkaa. Ja halutaan myös torjua ylipäänsä silpomista. Olen myös yhtä mieltä kollegan kanssa siitä, että meillä ei ole tällä hetkellä täsmällistä aikataulua. Ja se, että kyllähän meillä on jonkinlainen aikataulu, mutta kun puhutaan täsmällisestä aikataulusta tavoitteiden saavuttamiseksi, niin te olette itse sanoneet, että on vaikea kerätä tietoja. Tällä hetkellä on vaikeaa to, toden- todentaa, vahvistaa se, että jäsenvaltiot tai valtiot ovat ryhtyneet tehokkaisiin toimiin, kun näitä nuoria tyttöjä halutaan suojella. Ei vetele se, että he uhkaavat joutua palautetuiksi niihin maihin, joissa kuitenkin silpomista toteutetaan. Miten voidaan tietää, että tietyt maat, tai vaikka että tietyt maat ovat varmoja maita, joissa tällaista ei tapahdu, vaikka siellä näissä maissa on kuitenkin alueita, joissa silpomista tapahtuu. Kun ajatellaan vaikkapa jonkun maan pohjoisosaa ja eteläosaa, niin kyllä niissä on eroja. Ja on erittäin tärkeää, että mm-hmm. jäsenvaltiot toimivat vielä tehokkaammin, kun torjutaan silpomista. Nyt te olette esittäneet meille hyvän luettelon toimista ja nyt odotan sen näkemistä, miten nämä hyvät aikeet toteutetaan. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia. Von Storch. Ja, Frau Präsidentin. Rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat naisten sukuelinten sulke, äh, sul, silpomisongelma ei ole pelkästään eurooppalainen ongelma. Tässä on kysymys lähinnä äh, äh, myöskin sanottu, että afrikalaisesta, afrikalaista perää oleva ongelma. Se nyt olisi jo tarpeeksi paha, mutta se on mennyt tänne sieltä päin siirtynyt tämä rikollisuus naisia ja tyttöjä kohtaan laajenee uskonnollisena toimena, sitä noudatetaan, se ei kuulu tänne, eikä sitä voida tietysti täältä, täällä myöskään sitten säännelläkään. Me emme voi sitä suvaita, emme, emmekä sitä sietää. Miehet eivät sen paremmin kuin naiset, nuoret, pojat, tytöt, piste. Kukaan ei saa joutua sen uhriksi. Tästä mitä tulee sitten Afrikkaan, sekäläiset naiset tarvitsevat apua ajatella, että siellä on 150 miljoonaa, aina pari miljoonaa uutta uhria ja, ja täällä tässä salissa aika, aika monet e-, eivät, eivät oikeastaan halua tätä ottaa huomioon, mutta aika paljon tästä, tästä avu, avusta, vaikka ei sitä myönnetäkään, on kristityn, kristillisen kirkon, katolisen kirkon, karitas, erilaisten missioiden ja esimerkiksi Saksan Mine yhteiselimen toimittamana par, par, parlamentissa joskus kysytään, että kristit ovat toisen luokan kansalaisia, vai aina verrataan tähän kristit, kristilliseen fundamentalismeen. Itse asiassa tällaisena kristitynä talibanena ihmistä pidetään ja puhutaan kristillinen kehitysaputyöntekijä, joka pyrkii kuitenkin tätä kamalaa ilmiötä kitkemään. Hänen työnsä on arvokasta, muistetaan se. Adele, Madame Seuraavaksi Berder, olkaa hyvä. Thank you. I'm delighted to... Kiitoksia. On ilo kuulla, mitä komissio sanoo tämän tärkeän toimintasuunnitelman toteuttamisesta, kun halutaan torjua tätä erityisen järkyttävää väkivaltaa naisia ja tyttöjä vastaan sukuelinten silpominen on kyseessä. Me kaikki tiedämme, että EU:ssa ja maailmassa on uhreja, mutta me emme kykene sanomaan, kuinka monia tyttöjä silvotaan joka vuosi, koska meiltä ei puutu luotettavaa tietoa. Voimme kuitenkin sanoa, että nämä tytöt, jotka usein muutenkin kuuluvat eristäytyneisiin ryhmiin, ovat suurimmassa vaarassa. Miten me puutumme tähän ongelmaan, jos me emme tiedä sen mittakaavaa? Komission tu- tiedonannossa sitoudutaan antamaan jäsenvaltioille koulutusta AO-ammattilaisille. Tämä on hyvä asia. UKssa ainoa syytte juttu, siinä syytettiin, asetettiin syytteeseen tohtori Amersina siitä, ja se osoittaa, että tietoa puuttuu. Tämä henkilö on sanonut, että hänelle koskaan saanut tietoa silpomisesta, eikä hän ollut koskaan ollut myöskään tietoinen minkälaisen sairaalan linjauksista koskien tätä asiaa. Meidän täytyy koulia opettajia, poliiseja ja muita ammattiihmisiä, jotta, jotta nämä tunnustaisivat varoitusmerkit kouliminen voi viedä vain muutaman päivän, mutta se voi auttaa tyttöjä pelastumaan ja välttää sen, että heidän täytyy elää tämän asian kanssa koko loppuelämänsä. Koulutus on erittäin tärkeää, mutta se ei vielä riitä tämän raaan käytännön lopettamiseksi. Meidän täytyy tehdä työtä näiden yhteisöjen kanssa, jotta asenteet muuttuisivat. Ja meidän täytyy puhua tästä asiasta. Meidän täytyy tukea niitä urheita naisia, jotka ovat kieltäytyneet antamasta leikelle tyttöjään. Ja täytyy rohkaista myös ihmisiä tunnistamaan varoitusmerkit. Kiitoksia. Sitten Björk, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Sukupuolten, sukuelinten silpominen on, on järkyttävä väki, väkivallan muoto. Se on tietysti eri esiintymismuotoja eri yhteyksissä, mutta aina on tarkoitus alistaa naisia, rajoittaa meidän elinpiiriämme, seksuaalisuuttamme, ylipäätänsä viedä meiltä tilaa kaikki rikollisuus, väkivalta naisia ja tyttöjä vastaan on pitkään juurtunutta perinteiseen. Tämä on, on tärkeää, että tämä asia tästä sukuelinten silpomista todella nyt nostetaan pöydälle esille sitä on tietysti otettava huomioon tässä laajemmissa konteksteissa ja ottaa se osaksi, kun puhutaan naisten, naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tämä edellyttää naisten keske, keskinäistä solidarisuutta. Tarkoituksena on, että kaikki naiset ja tytöt voivat elää väkivallasta vapaata elämää. Tässä on tällainen järjestelmällinen rakenteellinen väkivalta, jota on kaikkialla Euroopassa aina ollut. Ajatellen jo vaikkapa näistä noita vainoista siihen, että raiskaajat selviytyvät rangaistuksetta. Meidän elämämme hiipii tällaista väkivaltaisia ajatuksia ja piiloväkivaltaa koko ajan. Tämä on perustava laatu oleva ongelma. Soti ihmisoikeuksia vastaan meidän pitää kaikin kaikin tavoin taistella kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Eikö olisi jo aika? Sebastianille kaksi minuuttia. Gracias. Kiitos puhemies. Kiitokset komissiolle siitä, että tulitte tänne ja myös kiitokset suullisen kysymyksen esittäjälle. No, asia ei kiinnosta pelkästään naisia, vaan tämän asian pitäisi kiinnostaa myös kaikkia koko yhteiskuntaa komission sanojen ja varsinaisten tekojen välillä on kuitenkin on valtava kuilu. Vuoden 2013 tiedonanto on suorastaan mainio, mutta me emme ole tyytyväisiä konkreettisiin toimiin. Naisten sukuelinten silpominen on rikos. Se on sellainen rikos, joka täytyy kitkeä ihan sielläkin, jossa sitä eniten toteutetaan meidän täytyy ottaa kiinni myös ne, jotka vievät nuoret tytöt unionin jäsenvaltioiden ulkopuolelle silvottaviksi. Tämä naisten elinten silpominen on, on väkivallasta suurin ja mm, tämä ongelma ei ole pelkästään laillinen ongelma, sillä vain 41 tapausta on tullut unionissa tuomioistuimen käsiteltäväksi, vaikka puoli miljoonaa naista tästä asiaa joutuu kärsimään ja mm, parista tuhatta on nytkin vaarassa ajautua sen piiriin. Meidän täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, että naiset eivät välttämättä edes tiedä, että tämä kyseessä on rikos. Täytyy siis voimaannuttaa naisia ja myös pyrkiä mm, saamaan he koulutusohjelmia ja integrointiohjelmia mukaan, sillä köyhyys köyhyys ja syrjäytyminen ovat nimenomaan tällaisten käytäntöjen kasvualusta. Meidän täytyy myös humanitaarisempaa turvapaikkapolitiikkaa kehittää. Tätä parlamentti on pyytänyt jo aikaisemminkin ja nyt esitämme sen uudelleen. Seuraavaksi Burs. Olkaa hyvä. Uh, thank you. Thank you, Madam President. Kiitoksia, puhemies. On kymmeniä tuhansia silpomistapauksia myös UKssakin eikä yhtäkään ihmistä ole viety oikeuden etoon. Tämä on monikulttuurisen epäonnistumista. UKssa vaaleilla valitut viranomaiset ja edustajat ovat kääntäneet katseensa pois tältä ongelmalta, eivät ota huomioon näitä vähemmistöyhteisöjä. Integraation puuttuminen ja se, että poliittinen luokka ei uskalla puhua, on johtanut siihen, että nämä käytänteet jatkuvat. Niinpä nämä ihmiset ovat joutuneet kärsimään tästä takapiroisesta tavasta. Tällaiset tavat, niihin, niiden täytyy päättyä ja poliitikkojen täytyy olla riittävän rohkeita, että toimivat. Lasten puolustamisen täytyy olla tärkeämpää kuin poliittinen korrektius. Sinistä korttia esitetään. Hyväksyttekö te sen? Hyväksyttekö sinisen kortin? Uh, no minä olen UKIP MEPin kanssa mieltä siitä, että silpomista täytyy torjua, mutta miksi te sitten sitten ette äänestäneet puolesta, kun meillä oli joulukuussa 2013 päätöslauselma, jossa tuomittiin silpominen. Eikö olisi hyvä, jos UKIP sysäisi Euroopan vastaisen ideologiansa syrjään? ja näkisin, että ehkä on parempi toimia yhdessä, jos halutaan muuttaa maailmaa parempaan suuntaan. No minä en itse asiassa ollut paikalla, kun tämä teksti estettiin. Minä en ollut silloin vielä meppi, mutta kyllä liberaalidemokraateilla on aika paljon syytä kannettavanaan, koska heidän poliittinen korrektiuutensa ei ole ihan toiminut ja monikulttuurisuuspolitiikka ei ole ihan toiminut. Madame Mayer, pour une minute. Myers, minuutti. Ja, dank u wel. Kiitoksia, puheenjohtaja. Jos olet 15-vuotias ja jostakin sairaasta perinteeseen liittyvästä syystä sukuelimisi silvotaan. Tämä on hämmästyttävää, että itsenäisessä valtiossa tällaista tapahtuu. Maailmanlaajuisesti on yli 300 miljoonaa tämän toimenpiteen uhriksi joutuneita. Suurimmassa osassa maita se on lain vastaista. Silti, niin kuin alkumaissakin, meillä on kuitenkin 20 000 tämän toimenpiteen uhreja. Useimmat ovat Somaliasta paitsi että äh, sijoitamme näitä äh, äh, maahanmuuttajia, maahanmuuttajia tuomme samaan syssyyn myöskin näitä pahoja tapoja, kuten tämä ympärileikkausperinne. Tässä, tässä ei voida sivuttaa islamin roolia. Islamisaatio pitää päättää. Nyt voimme aloittaa muista puhujista. Seuraavaksi Esteras Ferguson. Kiitos puhemies. Kansanpuolue tuomitsee ihmisoikeuksien loukkaukseen, loukkaukset ja tämän äärimmäisen räikeän tapauksen joka kuudes minuutti joku tyttö joutuu kärsimään tästä koko maailmassa. Ei kyse ole pelkästään uskonnosta, perinteestä eikä kulttuurista eikä mistään kunniakysymyksestä. Tämä on selvä rikos on aina syytä vaatia tilanteen korjaamista. Jos ajattelemme Guaris Diriä, somalian, somalialaista ihmisoikeustaistelijaa. Hän puut on vahvasti vienyt tätä viestiä eteenpäin. Hänet, hänen sukuelimensä silvottiin, kun hän oli kolme vuotta, kolme vuotias. Ja hän on myös YK on äänen kannattaja tässä kysymyksessä. Jo, ja jos naista ei ympärileikata monissa yhteiskunnissa, häntä, hän ajautuu prostituutioon, koska häntä ei kukaan mm, suostu ottamaan vaimoksen. Ja nämä naiset joutuvat kärsimään Afrikan maissa naisilla on valtavia eh, sekä fyysisiä että henkisiä sairauksia tämän käytäntöön vuoksi. Ja täytyisi muistaa, että meidän täytyisi nyt ryhtyä puuttumaan tähän kysymykseen, koska se vaikuttaa myös meihin eikä pelkästään Afrikan valtioihin. Ja toivon nyt komissiota toimia, jotta naisten ympärileikkaus ja sukupuolten silpominen voitaisiin kitkeä myös unionin ulkopuolelta. Ja tarvitaan kampanjoita myös EU-tasolla, mutta varsinkin maailmanlaajuisella tasolla. Seuraavaksi Ward, minut. Um, I have been moved by my... Niin, minä olen keskustellut kampanjoijien kanssa ja olen liikuttunut näistä kohtaamisista, niin nämä kampanjoijat ovat sanoneet, että jos me puutumme tähän käytäntöön, me voimme vaikuttaa siihen, että muutos tapahtuu. Kampanjoidaan kyllä, mutta tämä ongelma ei ole hävinnyt ja siksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa, jotta voimme tiedottaa tästä enemmän ja pääsemme seuraavaan tavoitteeseen nolla toleranssiin. Erittäin tärkeä tapa toimia on tukea niitä yhteisöjä, joita tämä asia koskee. Täytyy keskustella niiden henkilöiden kanssa, jotka ovat uhreja. Ja meidän täytyy myös puuttua tähän stigmaan, joka liittyy tähän rituaaliin. On erittäin tärkeää, että teemme myös yhteistyötä juristien, miesten ja naisten, opettajien, kaikkien kanssa. Tämä on sellainen asia, josta täytyy puhua sekä täällä kotipuolessa että ulkomailla. 0 toleranssiin täytyy liittyä myös se, että keskustellaan tästä käytännöstä. Meidän täytyy muuttaa va- kieltämme niin, että uhreista tulee oikeuden, oikeudenhaltijoita. Kiitoksia. Seuraavaksi Nanska, niin puolitoista minuuttia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Keď sa mi rok... Niin, kun äh, muutama vuosi sitten äh, e, lueskelin kirjaa Aavikon ruusu, äh, järkytyin perinpohjaisesti. En ollut äh, aiemmin äh, kuullutkaan tästä, tästä ilmiöstä. En ollut koskaan kuullut, että naisia näin voitaisiin silvoa. Ja tämä käytännö, käytäntöhän jatkuu niistä päivistä näihin aikoihin. Ja tänä päivänäkin äh, monet tytöt ja naiset, jotka joutuvat tämän järkyttävän toimituksen uhriksi, on hyvinkin tavanomaista. Eikä siihen ole mitään terveellisiäkään perusteita tietenkään. Monet tytöt vuotavat verta suunnattomia määriä, heidän kuukautensa häiriintyvät lopuksi ikää. Sen vuoksi meidän on tarpeen todellakin tuomita tämä ilmiö niin, että, että se kierretään lais, lailla tietyissä Afrikan, mai, tietyissä Afrikan maissa, kuten esimerkiksi Norsunulurannikolla. Me, meidän pitää tehdä, tehdä, tehdä kaikkemme estääksemme nämä käytän, tällaisen käytännön viemisen, lähestyä erityisesti vanhempia. Kiitoksia. Seuraavaksi Itnanska. Merci. La parole est à Madame Becerra pour une minute Becerra saa Kiitos puhemies. Naisten sukuelinten silpominen on julma ja sietämätön ihmisoikeusrikos. Sitä ei voi alkuunkaan hyväksyä. Emme voi hyväksyä väitteitä yksityiselämästä, tavoista, perinteistä tai kunniasta. Raiskaus ja sukuelinten silpominen ovat tehokkaimmat ähm, käytännöt terrorist- ja terroristikeinot naisen kehon käyttämisestä sota-aseena myös unionissa puoli miljoonaa naista ja tyttöä on jo joutunut tämän käytänteen kohteeksi. Ja tahdomme unioniin selvän tietokannan, selvän toimintasuunnitelman ja selvän talousarvion myös tähän ja myös täytäntöönpanokalenteriin siitä, että myös Istanbulin yleissopimus voitaisiin saada täytäntöönpantua. Ja tässä viittaisiin Mukwegeen, joka sai Saharovin palkinnon. Isä, äitiäni, tytärtäni eikä siskoani saa, saa silpa. Kiitos. Kiitos puhemies. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että sukuelinten silpominen on yksi julmimmista ja sietämättömimmistä naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksissa loukkauksista. Se on myös mm, patriarkaalisin keino hallita naisen kehoa ja syrjii naista äärimmäisimmässä mielessä sukupuelinten silpominen on sukupuoleen liittyvää keino ja se on kirjattu YK teksteihin muun muassa ja tämä täytyy ottaa huomioon muun muassa pakolaiskysymyksissä. Kuten komission jäsen jo sanoi, tilanne on aika hankala, kun ajatellaan esimerkiksi mm, unionin tulleita pakolaisia, jotka palautetaan kotimaahansa aika nopeasti, kuten Espanja usein tekee. Tämä käytäntö mm, on järkyttävää, koska nämä naiset saattavat joutua palautettua pala- tuntua palautetuksi tämän käytäntön piiriin. Tässä ei meillä voisi olla mitään tekosyitä päästä tätä käytäntöä jatkumaan. Grazie, presidente. Kollegi o oh, kollega, dato che... Kiitoksia, puhemies. Aika monet puhujat ovat olleet naisia, joten on hyvä, että yksi on myöskin Kun ajatellaan tästä barbarisesta asiasta, niin noin kolme miljoonaa naista vuodessa joutuu tämän käytännön uhriksi. Ja monet näistä Euroopassa, useat, useat tapaukset tapahtuvat nimenomaan Euroopan unionissa. Tässä on kyse fyysisistä vaikutuksista, mutta tällä on myös psykofyysisiä vaikutuksia, henkisiä seuraamuksia, naiset, äh, naisilta riistetään oikeus omaan äh, seksuaalisuuteen. Tämä on barbaarista toimintaa. Olen yhtä mieltä komissaarin kanssa siitä, että meidän täytyy torjua tätä ongelmaa, estää se ja täytyy ryhtyä toimiin, joiden avulla voimme ennaltaehkäistä. Meidän täytyy myös tehdä työtä turvapaikka-oikeuteen liittyvien kysymysten parissa. Kiitos. Madame Godin, une minute. Oui, merci, Madame la Présidente. Nansi minuutti. Kiitos puhemies. Naisten sukupuolitelinten silpominen täytyy kieltää täysin. Se on, tämä on julma ja brabari keino. Tämä koskee miljoonia naisia ja tyttöjä koko maailmassa ja myös puolta miljoonaa Euroopan unionissa. Tämä on skandaalimaista. Unioni on innostanut valtavaan siirtolaisuuteen vaatimatta sitä, että täytyy sopeutua myös meidän kulttuuriimme. Nyt me tarjoa, haluamme tarjota suojaa näille uhreille muun muassa turvapaikkamenettelyn kautta. Pikemminkin tämä johtaisi siihen, että alkuperämaissa jo käytetään vastaavaa keinoa, jos ajatellaan, että sen pohjalta sitten saisi turvapaikan. Meidän täytyy Äh, valita selvät sanktiot ähm, naisten sukupuolienten silpojia kohtaan. Euroopan unioni ei tällä tekstillä kovin suurta lisäarvoa vielä saa aikaiseksi. Gabriel, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluaisin ensiksi huomauttaa, että uskonnon tai kulttuurin tai kunnian perusteella ei voi mm, hyväksyä tätä sukuelinten silpomista. Ja kiinnittäisin huomiota komission tekstiin marraskuulta 2013. Olemme kaikki sitä mieltä, että me tarvitsemme selvän aikataulun siinä lueteltujen toimien panemiseksi. Pidän merkittävänä unionin roolia tasa-arvon edistämiseksi ja myös selvien indikaattoreiden luomiseksi. Ja kiinnitän huomiota myös ulkopoliittiseen rooliin ja toivon johdonmukaisuutta teidän komission jäsen ja meidän ihmisoikeusedustajamme ja myös mm, maahanmuuttokomission jäsenen välillä. Tieto, tietoja täytyy vaihtaa ja myös täytyy saada kaiken kattava lähestymistapa tähän kysymykseen koko unionissa. Ja täytyy miettiä asiaa varsinkin siirtolaispolitiikassa ja turvapaikkapolitiikassa. Ja erityisesti kiinnittää huomiota nuorten tyttöjen tilanteeseen, jos heitä aiotaan, heidät aiotaan lähettää takaisin kotimaahansa tai heidät aiotaan kaapata kotimaahansa silvottaviksi. Kyse on ihmisoikeusloukkauksesta ja tarvitaan tiedotuskampanjoita sekä täytyy myös muistaa, ettei varoa sitä tilannetta, että paha korvattaisiin todella paha, toisella pahalla. Kiitokset ja sitten Rodriguez, olkaa hyvä. Kiitoksia, äh, rouva puhemies. Äh, naisten sukuelinten silpomiselle ei ole äh, vaihtoehtoa. Puhutaan kulttuureista, perinteistä, uskonnoista, mutta rikoshan tämä on sitä tapahtuu Euroopassakin, 500 000 tapa, tapausta. 200 000 on yhä tämän toimenpiteen uhan alla. Euroopan alueella naiset ovat vaarassa, joutuvat vaarassa joutua että keskiaikaisten ikivanhojen tekojen kohteeksi nimenomaan sitähän tässä, siitähän tässä naisten ympärileikkaamuksessa on kysymyksessä. Se on barbaarista. On, on järkyttävää, että tällaiset luvut ovat olemassa ja kukaan ei tee mitään. Apatia valitsee. Puhutaan kuitenkin puolesta miljoonasta, sadoista tuhansista äh, ihmistä. Eivät nämä luvut vaatimattomia pieniä ole. Tietysti me olemme addiktoituneena lukuihin ja tilastoihin, mutta nämä ovat lahjomattomia ainakin. Äh naisia leikataan ruosteisin, veitsin ja näin poispäin. Euroopan pitää todella ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, pani Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, olen kuunnellut tätä keskustelua hyvinkin tarkasti yhdeksättä kertaa on vietetty kansainvälistä naisten sukuelinten silpomisen täydellisen kieltämisen päivää. Mutta edelleenkin miljoonat naiset eh, maailmassa joutuvat eh, uhreiksi ja eh, tuhan, tuhannet jopa päivässä. Myös Euroopan unionissa puoli miljoonaa naista joutuu tästä käytännöstä kärsimään. Tämä on järkyttävää ja julmaa, että 2000-luvullakin tällaista tapahtuu. Olen kuunnellut puheenvuoroanne hyvin kiinnostuneena, hyvä komission jäsen, mutta en nähnyt tässä mitään konkreettista. Puhua voidaan aina, mutta ei se mitään auta käytännön elämässä kyse on naisten elämän ja jokapäiväisen elämän ja terveyden kunnioittamisesta. Miten aiotte toimia? Presidente. Forenzo. Kiitoksia puhemies, kiitoksia kollegat, kiitoksia komissaari. On tärkeää, että asetamme tämän keskustelun äh, kontekstin. Ei tässä ole kyse kristilli, kristinuskosta tai Euroopasta, vaan kyse on siitä, että meidän täytyy puuttua tällaiseen draamaan tällaisen järkyttävän asian Tässä on kyse naisten vapaudesta ja itsemääräysoikeudesta, oikeudesta määrätä omasta kehostaan. On erittäin tärkeää, että miesten väkivalta naisia kohtaan kaikessa sen muodoissa estetään. Me emme voi enää odottaa, emme voi äh, odottaa, että Euroopan unioni liittyy Istanbulin yleissopimukseen. Myös jäsenvaltiot ovat myöntäneet sen, että tilastotietoja ei ole riittävästi tästä ongelmasta. Eurostatinkaan tilastotiedot eivät riitä. Tällä hetkellä meidän täytyy todella puuttua ja nyt puhujan mikrofoni katkaistiin. Koratsabilt. Kiitoksia puhemies, komissaari Jourova. Olin täällä viime vuonna kehumassa eh, komission tiedonantoa tämän eh, toimenpiteen kieltämiseksi, mutta vuoden jälkeen tämä toimenpide kohdistuu yhä miljooniin ja miljooniin naisiin eh, pitkin maailmaa Euroopassa niin ikään. Se on rikos ja pitäisi, sen pitäisi suhtautua kuin rikokseen. Jäsenmaiden ja muiden maiden tulisi todellakin tehdä tästä toiminnasta rikollista. Siihen syyllist- syypäiden vanhempien ja näiden toimenpiteitä suorittaneiden valistus on olennaista. Ei sitä muuten saada kitketyksi. Ulkosuhdehallinnon pitäisi panostaa tähän enemmän valistuksen, koulutuksen ja ylipäätänsä lasten oikeuksien ja tähän liittyvien lääketieteellisten terveysriskien esille tuomiseksi. Että se on todellakin riski ja uhka lapsille. Meidän pitäisi eh, pitkiä, pitkäkestoisia perinteitä vastaan uskaltaa nousta. Eh, Senegalissa esimerkiksi Toskaniminen kansalaisjärjestö, jossa on eh, paikallisia naisia jäseninä, jotka ovat itse päättäneet nousta tätä, tätä ikivanhaa käytäntöä vastaan. Meidän pitää kunnioittaa ja osoittaa kunnioitusta tietenkin kulttuuria, perinteitä ja uskontaa vastaan, mutta emme ikimaailmassa voi hyväksyä, että vakivalta lapsia kohtaan olisi jollakin tavalla kulttuurin tai perinteiden oikeuttamaa rouva komissaari, äh, äh, alkakaa toteuttaa näitä hyviä suorituksianne. Sen. Seuraavaksi Nilsson, minuutti. Tack, Kiitos äh, puheenjohtaja naisten ympärille, joka on tuhan, tuhatvuotinen perinne ympäri maailmaa, joka on järkyttävä teko, johon pitää soveltaa nollatoleranssia kaikkialla. Yhteiskunta nykyaikaistuu, mutta tämä ikivanha julma perinne elää. sukuelimien voidaan aivan vapaasti silpoa pitkin maailmaa Uh, uhriksi joutuneet ovat kertoneet, että tässä on kysymys äh, muustakin kuin ruumista väkivallasta. Tuntuu kuulemma, että suu on ommeltu kiinni. Äh, tietenkin tämä riskit äh, on, on saatava kaikkien tietoisiin. Tästä pitää myöskin tällaista feminististä ulko politiikkaa pitää sitten saman yhteyteen noudattaa, joka sitten luo äh, ja edistää äh, naisten tasa-arvoa. Margot Wallström äh, johdossa on pyrkinyt tällaista feminististä, nais, ulkopo, feminististä ulkopolitiikkaa ajanut niin, että sitä täytyy jatkaa, jotta naisten asema pankistuisi. Görling, minuutti. President, thank you. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komissaari. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että silpominen on yksi barbaarisimmista keinoista kontrolloida naisen sukupuolisuutta ja koko elämää. Kysymys tänään kuuluu, mitä voimme tehdä asialle täällä Euroopassa? Ja on hieno asia, että me kaikki olemme kokoontuneet tänne puhumaan siitä, miten päästä eteenpäin. Jollain tavalla eteenpäin täytyy päästä. Syyte ja luvut ovat aivan liian alhaiset. Meidän täytyy osoittaa parhaita käytänteitä. Meidän täytyy noudattaa lakia ja täytyy osoittaa, että politiikkamme onnistuu. Mm, Catherine Bieder puhui hiukan Britannian kysymyksistä ja ensimmäisestä yrityksestä saattaa tekijä syytteeseen. Joka tapauksessa meille, siis, siis se, että tiedottamiseen on syydetty paljon rahaa, niin on aika, siitä on aika ikävä seuraa se, että vain y- yhtä lääkäriä on syytetty. Meidän täytyy kampanjoida paremmin. A mutilação genital feminina é sem dúvida uma das formas mais hediondas. Kiitos. Niin, tämä käytäntö on yksi järkyttävimmistä väkivallan muodoista naisten ja alaikäisten äh, kannalta tämä vaikuttaa sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen johtaa jopa kuolemaan. Kyse on patriarkaalisesta käytännöstä, jota perustellaan kulttuurilla ja uskonnolla ja kunnialla. Tämä pitäisi saada oikeuskäytännön ja rikosoikeuskäytännön piiriin erityisesti kyse on myös naisten eh, seksuaalioikeuksista ja lisääntymisoikeuksista. Tähän tarvitaan eh, myös tiedotuskampanjoita. Jos ajattelemme tätä eh, tiukkaa talouspolitiikkaa, niin me emme ole antaneet riittävästi varoja näihin tiedotuskampanjoihin. Kyse on myös unionissa tapahtuvasta järkyttävästä käytännöstä. 1 minuutti 30. Grazie, Kiitoksia puhemies. Vuonna 2007-2006 parlamentti otti ensimmäisen kerran esiin silpomisen ja sen, että siitä pitäisi puhua Euroopassa. Tämä perustui siihen, että ajatukseen, että monet sellaiset naiset, joiden täytyy elää tämän käytännön kanssa, elävät nimenomaan meidän yhteisömme sisällä. 2013 marraskuussa komissio ryhtyi toimiin torjuakseen tätä barbaarista ilmiötä. Kuitenkin se, että ää, ähm, äh, aikaa kului liikaa ennen kuin ää, äh, toimiin ryhdyttiin ja oli vaikea mm, pohtia, minkälaisia seuraamuksia niillä oli ollut. Joka tapauksessa on erittäin tärkeää, että äh, jäsenvaltiot äh, kieltävät tämän toiminnan ja tähän täytyy myös liittyä se, että äh, kohtaamme todelliset uhrit. Ammatti, ammattilaiset, jotka ovat mukana tällä tai jotka tekevät työtä tällä sektorilla, heitä tulisi koulua paremmin. Jos me haluamme, että että tämä käytäntö lopetetaan. Ja jos me todella haluamme myötävaikuttaa tämän ilmiön poistamiseen, niin nyt täytyy todella siirtyä sanoista tekoihin. Monsieur Martin pour une minute. Martin, minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies aika harva mies on täällä puhumassa tästä järkyttävästä käytännöstä. Se on hyvin surkuteltavaa. Tämä asia nimittäin koskee myös miehiä, koko kuuteen koko yhteis- ihmiskuntaakin mistä oikeastaan siis on kyse? Tämä tarkoittaa sitä, että naisia haavoitetaan, silvotaan, jopa tapetaan. Kyse on jatkuvasta kidutuksesta. Tämä on epätasa-arvoinen käytäntö ja täysin vie naiset ja miehet eroon toisistaan. Tämä ei ole afrikkalainen ongelma, tämä koskee myös Eurooppaa. Meidän täytyy välittää asiasta tietoa ja erityisesti pyrkiä muuttamaan ajatuksen kulkuja ja pyrkiä edistämään Istanbulin yleissopimuksen ratifiointia ja täytäntöönpanoa, jotta tämä valtava ja järkyttävä vitsaus saataisiin kitkettyä. Naiset eh, ovat uhrejakin, mutta he ovat myös taistelijoita, kuten Mukwege jo sanoi. Merci, Madame Jiménez Becerril, pour une minute. Jiménez Becerril, minuutti. Gracias. Kiitokset puhemies niin jos ajatte, yksi kuva on merkittävämpi kuin monta sanaa. Tämä kuva, joka on kädessä, niin tässä on tyttö, joka, käyttää, joka pitää kädessään veistä, jolla hänet on silvottu. Tämä on valtava rikos ja monet miehet hy- ikään kuin hyväksyvät tämän ja he, he pitävät jopa miellyttävänä tätä tuskaa, joka on äh, aiheutettu naiselle ja monet miehet vaativat tätä vaimoiltaan. Yksi äh, esimerkki, olin yhdeksänvuotias ja minut äh, vietiin autolla taloon, jossa, jossa minut leikattiin ruosteisella veitsellä. Tämä tapaus on Espanjasta. Suuri osa näistä tapauksista kuitenkin tapahtuu unionin ulkopuolella. Unionin valtioilla, kuten Espanjalla, on myös sopimus siitä, että tämä pitäisi kieltää. Kuitenkin tätä käytäntöä jatkuvasti toteutetaan. Me tarvitsemme selvempiä oikeudellisia keinoja ja myös taloudellisia keinoja auttaaksemme uhreja. Meidän täytyy kaikki käytettävissä olevat keinot käyttää, jotta tämä veitsi, jolla silvotaan tyttö tyttöjä ja naisia voitaisiin lopullisesti haudata. Kiitos, rouva puhemies. Tyttöjen sukuelinten silpominen on maailmalla paikkapaikoin syvälle juurtunut perinne, mutta se on yksi julmimmista syrjinnästä ja ilmenemään, sukupuolten epätasa-arvon ilmenemä naisil, naisten oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen ja olemaan joutumatta kidutetuiksi näitä oikeuksia vastaan rikotaan törkeästi. Tämä, vaikka onkin rikos, on kuitenkin sellainen, josta vain erittäin, ani harvat joutuvat edes vastuuseen, vain muutama kymmenen tapa, tapausta meidänkin yhteiskunnissamme Euroopan unionin eh, tulisi tietysti eh, kärkijoukoissa varmistaa sen, että oikeudellista vastuuta eh, sovelletaan tähän rikokseen syyllistyneitä vastaan. Rouva komissaari, me odotamme teitä tar- tomeraa toimintaa. Hvala gospođo predsjednice. Genitalnom sakačenju žena podvrgnuto je oko 140 milijuna žena i djevojčica. Niin, noin 140 miljoonaa naista ja tyttöä maailmanlaajuisesti joutuvat tämän käytännön uhreiksi ja 500 000 jopa EU-ssa. Ei ole ollenkaan harvinaista siis se, että näin tapahtuu. Ja väitetään, että syyt tähän käytäntöön ovat kulttuuriset, mutta emmehän me voi sallia sitä, että ihmisoikeuksia rikotaan. Sukupuolten silpominen on rikkomus. Se, siinä rikotaan turvallisuutta, ihmisarvoa, terveyttä vastaan. Naisilla on oikeus olla tulematta kidutetuiksi. Tässä on itse asiassa rikkomus koko elämää kohtaan, ja kaikki muut oikeudet ovat riippuvaisia oikeudesta elämään, ja niitä oikeuksia täytyy suojella. Meidän täytyy torjua näitä käytänteitä silpominen on asia, jota toteutetaan ainakin 28 maassa, Afrikassa ja Aasiassakin. Kaikki nämä maat saavat kehitysapua. Tätä apua täytyy käyttää hyväksi, kun torjumme silpomista. Kehitysavussa on myös otettava huomioon oikeudet ja niiden kehittyminen. Ja kehitysvaliokunnan jäsenenä haluan kysyä komissio saarelta missä määrin teette yhteistyötä Mimitsan kanssa? Madame Giuffrida, pour une minute. Ja Giuffrida, olkaa hyvä, minuutti. Solo qualche... Kiitoksia. Ihan muutama päivä sitten ähm, YK äh, lehdessä kerrottiin tästä järkyttävästä käytänteestä, 150 äh, miljoonaa lasta äh, joutuvat tämän käytännön uhreiksi. Esimerkiksi Egyptissä, Gineassa, e-, e-, Eritreassa Ähm, tämä ilmiö koskee äh, lukuisia naisia myös ähm, Euroopassa jopa. Meillä Italiassa ainakin 40 000 naista ovat joutuneet äh, alistumaan tälle käytännölle, joka tekee näistä naisista ähm, kohteita, eivät yksilöitä. On erittäin tärkeää, että että voimme kieltää tämän käytänteen ja langettaa sanktioita niille, jotka sitä toteuttavat. Tarvitaan myös informaatio käytäntöä. Sitä, sitä täytyy kohdentaa niille, jotka väittävät, että kyse on kulttuurisesta heimokäytännöstä. Ja täytyy myös vedota Amnesty International. Ja nyt puhun, puhujan mikrofoni katkaistiin. Kiitos puhemies, arvoisa rouva komission eden jatkuvasti kuulleet meiltä aika samansuuntaisia viestejä siitä, että tämä kaikkien osa- puolueiden mielestä tämä on järkyttävä käytäntö. Me harvoit ovat niin yksimielisiä olleet siitä, että tällä sukuelinten silpominen on rikos vastaan kansalle. ja sillä on todella vakavat seurauksetkin. E, Euroopan unionin pitäisi paitsi keskustella, myöskin toimia tässä tilanteessa. Valistuskampanja mainittiin, mutta e, erityisen e, tarvitsisi, tarvitsisi myöskin sitten panna täytäntöön, eikä vaan puhua, puhua niistä. Esimerkiksi ajatellaan vaikka näitä turvapaikan äh, hakijoita, heidän, heidän tilannettaan. Äh, me täällä eurooppalaisina parlamentaarikkoina pitäisi äh, kantaa huolta myöskin sitten näistä ulottuvuuksista tässä maahanmuuttopolitiikassa. Kiitokset ja seuraavaksi puhujaluettelo ilman luettavaa luettelua. Kiitokset. Naisten sukuelinten silpominen koskee myös hyvin nuoria tyttöjä ja sillä on, se aiheuttaa valtavaa tuskaa tulehduksia, erilaisia komplikaatioita synnytyksen yhteydessä ja myös se voi johtaa kuolemaan. Nämä ovat ainoastaan muutamia, muutamat seuraukset tältä sitä julmalla käytännöllä. Se vaikuttaa myös naisten kunniaan ja ihmisarvoon kaikkialla maailmassa ja myös loukkaa naisten oikeuksia ja lasten oikeuksia, koska vaikka erilaisia keinoja ei saada täytäntöön pantua tätä vastaan, niin myös Euroopan unionissa eh, naisia ja tyttöjä silvotaan tai sitten heidät viedään unionin ulkopuolelle silvottaviksi. Meidän täytyy eh, myös vaatia taata se, että, näiden, että vanhemmat voit, vanhempia voitaisiin rankaista. Eh, felicito a Europeia pelo plano de ação e pelas medidas hoje aqui anunciadas. Eh, eh, kiitoksia tästä toimintasuunnitelmasta, jonka olet tiematonta. On uskomatonta, että tällä vuosisadalla tästä aiheesta ylipäätään pitää enää puhua meidän täytyy kysyä itseltämme, miten me olemme tähän päätyneet, ihan tilanteeseen päätyneet. Miten tällainen näin barbaarinen toiminta voi jatkua paitsi muualla myös Euroopassa. Minun omassa maassanakin jopa <coughs> on ollut kymmeniä, kymmeniä tapauksia, joissa naisten sukuelimiä on silvottu. Ja puhumattakaan sitten muualla Euroopassa, puhutaan kymmenistä, sadoistakin tuhansista jopa tapauksista. Kansainvälisten ja eurooppalaisten instituutioiden pitäisi toimia ja toiminta tapahtuu parhaiten kouluttautumisen ja kouluttamisen kautta Täytyy huolehtia siitä, että, että kautta maailman ylläpidettävät koulutuskampanjat ovat sitten suunnatut niille seuroille, joissa riskit ovat suurimmat myöskin olen huomannut, että komissio e, e, ehdottaa aivan, aivan erityistä roolia tällä Istanbulin yleissopimukselle ja sen täytäntöönpanolle. Kiitokset ja Maria Solka. Η έκθεση που συνέταξε το 2013. Kiitokset. Komission tiedonanto vuodelta 2013 sinänsä oli hyvä ja se päättyy siihen, että tämä julma käytäntö on maailmanlaajuinen ilmiö, joka täytyisi kitkeä. Kyse on uhreista ja myös uhriksi, uhrin vaaraan joutuu, joutuvassa, joutuvassa asemassa olevista naisista. Monissa maissa, myös Euroopan unionissa, kyse on ihmisoikeusloukkauksesta ja täytyy pyrkiä torjumaan tätä silpomista täytyisi myös tarjota turvapaikan hakijalle mahdollisuus saada turvapaikka silpomisen pelosta. Meidän täytyy suojata tyttöjä ja naisia ja myös saattaa rikosoikeudellisten seuraamusten eteen henkilöt, jotka ovat näitä tehneet. Beste vrienden, beste medes. Kiitoksia puhemies. Hyvät ystävät, arvoisat kanssataistelijat. Olemme kuulleet valtavasti kauhutarinoita tänä iltana. Harmi, että niin vähän väkeä on ollut tätä kuulemassa. Tämän äh, runsaan tunnin aikana, äh, kun olemme tätä juttua täällä äh, puineet, 420 naista on joutunut tämän toimenpiteen uhreiksi kivel, kivin, teroitetun kiven, ruosteisen veitsen tai jonkun muun kautta kaikkia naisilla on oikeus myöskin nauttia eh, sukupuolista elämästään. Ja kun me näemme tämän sukupuolten välisen epätasapainon eh, tässäkin salissa, huomataan, että tässä on eh, pitkä matka kuljettavana. Täytyy myöskin sitten vakuuttaa myöskin maailman miehet siitä, että tämä on yhteinen taistelu kaikkien poliittisten rajojen yli. Meidän täytyy tämä perinne kitkeä. Kiitokset ja Seborska, olkaa hyvää. silkuelinten silpomista täytyy torjua, vaikka minä kunnioitankin ihmisten uskonnollista vapautta, niin kiinnittäisin huomiota siihen, että tämä silpominen ei voi olla uskonto. Me olemme keskustelleet tästä asiasta jo useaan otteeseen viime vuosien aikana ja olemme tästä allekirjoittaneet monta, monta julkilausumaa. Tämä keskustelu osoittaa, että me olemme päässeet juuri puusta pitkälle. Meidän täytyy vahvasti vielä puuttua tähän asiaan ja pyrkiä hyväksymään uusia keinoja tätä torjua. Myös Istanbulin yleissopimuksen hyväksyminen on merkittävä, mutta se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan predsjednice kao ljudsko biće i liječnica sam zgrožena. kiitoksia. ihmisenä ja myös lääkärinä minua kauhistuttaa ja järkyttää tämä käytänne. Vetoan siihen, että otamme käyttöön nopeita ja tehokkaita toimia. Erityisesti näiden juttujen syytetoimiin tulisi voida ryhtyä. Monet uhrit Puoli miljoonaa uhria asuu Euroopan unionin alueella ja vain 45 juttua on viety oikeuteen. Tämä on suuri häpeä. Toiseksi me emme voi torjua sellaista asiaa, ongelmaa, josta emme tiedä riittävästi. Meidän täytyy tutkia tämän käytännön kaikkia ulottuvuuksia, piirteitä ja koulia ammattiihmisiä. Meidän täytyy suojella niitä, jotka ovat suoranaisessa vaarassa – Minkälaisia selkeitä takarajoja tässä komission tiedonannossa ei ole? Tässä on vain toivellista. Message. Kiitokset, Tomasic. Apsolutno podržavam usvajanje... Aivan ehdottomastikin e, kannatamme sitä, että hyväksytään tiukka lainsäädäntö tämän kuvottavan toimin lopettamiseksi EUn rajojen sisäpuolella. Tiedän kyllä, että meillä on aina ongelmallista saada parastakin lainsäädäntöä läpi. Ja sitten vielä tietenkin täytäntöönpanossa tökkii tässä vaaditaan päättäväisyyttä monissa jäsenmaissa, jotka ovat epäonnistuneet tämän toiminnan lopettamiseen, lopettamiseksi alueellaan osana kansanterveyspolitiikkaa. Tämä ei sitä pidä nähdä erillisenä toimenpiteenä. Sen pitää olla osana laajempaa eh, näiden yhteisöjen integroimista e- eurooppalaiseen yhteiskuntaan eh, koska eh, niiden eristäytyminen nimenomaan usein sitten ajaa heidät mieluumminkin tällaisten vanhojen, ikivanhojen perinteiden huomaan ja turvaan tässä pitää, osa, meidän pitää nyt tehdä raja ja todeta, että kult, monikulttuurisuudellakin on rajansa. Kiitokset ja Bilbao Varandis. Kiitos puhemies. Tähän ongelmaan tarvitaan laaja-alaista vastausta sekä terveyspalveluita, koulutuspuolta ja sosiaalipalveluita. Eri ammattilaiset täytyy saada yhteen Tämä on julma, sietämätön ja epäinhimillinen käytäntö, jota toteutetaan, koska ei ole tarpeeksi tietoja ja koska naisia halutaan hallita. Me, tämä, tämä ei ole mikään valinnanvarainen kysymys. Meillä on velvollisuus puuttua tämän järkyttävän käytännön kitkemiseksi. Me tarvitsemme koordinointua toimintaa voidaksemme vähentää riskejä ja meidän täytyy myös saada perheet ymmärtämään tyttär, tyttärien lapsensa kohtaloon. Meidän täytyy välittää tietoa, vakuuttaa vanhemmat mm, siitä, että tätä kannata toteuttaa ja tarjota uhreille tukea. tukea meidän täytyy toimia paikallistasolla, mutta tarvitsemme myös Euroopan unionin tasolla toimia. Komission jäsen toivon, että komissio todella vie asiaa nyt eteenpäin. Kiitokset. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja mies. Kun ajatellaan naisten sukuelinten silpomista, niin luvut ovat vielä erittäin järkyttäviä niin kolmosissa maissa kuin unionissakin. On erittäin hankalaa toteuttaa ennaltaehkäisystrategioita ja puuttua uhrien asemaan. Tällä hetkellä uhrit puhuvat aivan liian harvoin, ilmiantavat tämän toiminnan kauheudet. Myös vanhemmat usein hyväksyvät tämän käytännön, vaikka tietävät seuraukset ilmiö on merkittävä ja järkyttävä. Tarvitaan konkreettisia toimia, tarvitaan lakeja, sääntöjä ja tiedotuskampanjoita. On myös puututtava Euroopan sisällä tällaisiin kulttuurisiin ilmiöihin. Meidän täytyy ennaltaehkäistä tämä ja kaikki väkivaltanaisia ja lapsia kohtaan. Ja näin tämä päätyy viimeiseen puheenvuoroon nyt. Uh, thank president. Kiitos äh, puhemies. Minä äh, puhun äh, tässä keskustelussa, joka edustan kaupunkia, jossa on sellaisia yhteisöjä, joissa tätä sukuelinten elinten silpomista tapahtuu. Se on aivan järkyttävän barbaarista ja olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä kaikki tästä asiasta ovat täällä tänä iltana sanoneet. Mutta kun siellä lain soveltaminen ei tunnu onnistumaan. Me emme ole saaneet yhtään ihmistä oikeuden eteen Isossa Britanniassa, vaikka se on ollut rikoslakiin kuuluva rikos jo monen vuoden ajan. Tässä äh, ainoa mitä voidaan tehdä on kannustaa näitä yhteisöjä itse oivaltamaan, että tämä toiminta on väärin. Ja nuoret äh, naiset saada sitten taistelemaan tämän, tätä asiaa vastaan. Jos EU ja komissio voisivat tuottaa jonkinlaisen kannustus- ja rahoitussuunnitelman näihin yhteisöihin, siitä olisi todella suuri apu. Kiitokset. Näin keskustelu päättyy komission jäsen Jurovan puheenvuoron. Vážené dámy, vážení pánové, věřte Arvon kuulijat, Uskokaa ja tietäkää ja ymmärtäkää, että minä olen aivan yhtä järkyttynyt ja kauhistunut kuin tekin siitä, että tällaista käytäntöä edelleen toteutetaan ja että luvut ovat niin korkeat, eivät ainoastaan Euroopan ulkopuolella, vaan myös Euroopan unionin sisällä. Minä itse näin nämä luvut vain jokin aika sitten. Voin kertoa, että en ollut lainkaan ollut tietoinen siitä, että tämä barbaarinen käytäntö on niin syvälle juurtunut tälläkin mantereella. Olen pohtunut kaikkia niitä mahdollisia välineitä, joita meillä on Euroopassa käytössämme ja mm, myös niitä välineitä, joita meillä on jäsenvaltioissa käytössä. Ja olen todennut, että jäsenvaltioissa on mahdollisuus asettaa syytteeseen tällaisen käytännön toteuttaja, vaikka sitä ei olekaan yksilöity rikosoikeudessa, vaikka silpominen sinänsä ei ole rikosoikeudessa yksilöity, niin kyllä aina löytyy jokin rikollinen jokin rikos, joka liittyy esimerkiksi terveyden, terveydellisen haittaan ja siitä koituviin seuraamuksiin niin, että jäsenvaltiot voivat käyttää hyväkseen omia ö, lakejaan. Ja olen aika ällistynyt siitä, miten vähän jäsenvaltiot niitä käyttävät. Me puhumme nyt nollatoleranssista ö, sukuelinten silpomista kohtaan. Kun me puhumme nolla toleranssista. Kun puhutaan yleensä rikollisuudesta, niin tämä on sellainen asia, jota pidetään itsestäänselvyytenä. Eihän sitä edes tarvitse keskustella. Mutta kun puhutaan sukuelinten silpomisesta, niin usein vastaan tulee sellaisia argumentteja, että tämä on perinne. Tämä on perinne, jota on noudatettu ja ylläpidetty tuhansia vuosia, eikä sitä noin vain voi yhdessä yössä kitkeä juurineen pois. No, minä olen aina tukenut kulttuuriperinteitä. Olen pitänyt, ollut sitä mieltä, että tietyistä perinteistä täytyy pitää kiinni, mutta eihän tällaiseen toimintaan, äh, tällaista toimintaa voida hyväksyä perinteen verukkeella. Se on Euroopan unionin arvojen vastaista. Meillä on siis rikoslainsäädäntöä ja meillä on turvapaikkalainsäädäntöä, joka tekee pakolliseksi sen, että jäsenvaltiot, kun ne toteuttavat turvapaikkamenettelyitään, kiinnittävät erityistä huomiota haavoittuviin henkilöihin, erityisesti naisiin ja tyttöihin, jotka saattaisivat olla tällaisen käytännön uhreja. Eli meillä on kyllä välineitä. Täällä on tämän keskustelun mittaan sanottu, että komissiolla ei olisi oikeutta painostaa jäsenvaltioita. No eipä niin, mutta meillä on kyllä oikeus rohkaista jäsenvaltioita siihen, että ne eivät viivytä lainsäädännön toteuttamista, eivätkä viivästele tämän käytännön torjumisessa, mutta aika vaikeaa on puuttua sellaisen ilmiön, jonka laajuudesta ei ole tietoa. Mikä on tämän ongelman mittakaava? Voisin tietysti täällä siterata tilastoja, joita olemme saaneet jäsenvaltioista. Tietyissä maissa tämä on todellakin vakava ongelma, mutta toisissa, tietyissä jäsenvaltioissa taas viimeisimmät tiedot, joita on saatavilla, juontuvat vuodelta 2007 Eli uutta tietoa ei välttämättä aina ole saatavilla, joten en oikein ymmärrä, minkä vuoksi kaikki jäsenvaltiot eivät pyri kartoittamaan tätä tilannetta. Sitä paitsi monet näistä luvuista ovat pelkkiä arvioita, koska kuten jo äsken yritin sanoa, niin on hyvin vaikea kerätä tietoa, luotettavaa tietoa ilmiöstä. Siksi meidän tulisi tehdä erityisen läheistä yhteistyötä virastojen kanssa. Ja muistanette, että viimeksi mainitsin uuden strategian, joka koskee naisten ja miesten tasa-arvoa ja tasapuolisia oikeuksia. No, tämäkin strategia, tämä strategia tulee sisältämään luvun, jossa puhutaan väkivallan torjumisesta naisia ja tyttöjä kohtaan. Toivottavasti tällä tavalla pystymme ottamaan konkreettisia edistysaskeleita, mutta kokemuksieni mukaan käy toiminta, strategia ei riitä, jos tiedot, sen taustalla olevat tiedot eivät ole luotettavia. Tietojen luotettavuuteen pitää kiinnittää huomiota. Eli tässä oli oikeastaan kaikki, mitä halusin tässä vaiheessa sanoa asiasta. Uskon, että palaamme tähän asiaan vielä vastakin, koska tämä on vakava ongelma. Ja tulen aina olemaan käytettävissänne täällä täysistunnoissa ja niiden välilläkin, ja olen aina valmis antamaan teille lisätietoa siitä, mitä komissio tekee tämän asian parissa. Ymmärrän, että haluatte konkreettisia tuloksia. Kiitokset. Näin